lait ja hallinnolliset määräykset, niiden yhteensovittaminen siirtokilpoisen alueen kohdistuva yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Herra Klintz, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Heinäkuussa 2008 Euroopan unionin komissio teki ehdotuksensa olemassa olevan usits direktiivin työstämisestä ja näin luotiin perusta sille, mistä me tänään keskustelemme. Tämä on ollut hyvin kunnianhimoinen aikataulu, jota olemme joutuneet neudattamaan pyrkiessämme tarkistamaan ja varmistamaan sen, että tämän lainsäädäntökauden aikana vielä saamme uusiksi direktiivin työstettyä. Sen ensimmäinen muotohan näki päivänvalon jo vuonna 1985. Tämän uudistuksen tavoitteena on ollut yksiselitteisesti varmistaa se, että Euroopan rahastoalan kilpailukykyä parannetaan, että rahastoala kykenee laskemaan kustannuksiaan, että saadaan kehitettyä mittakaavaetua, varmistettua se, että kaikki rahastojen tarjoajat todella pääsevät kaikille markkinoille Euroopan unionissa ja että tämä kaikki tapahtuu ilman, että suoja vähenee. Päinvastoin saman aikaan haluamme nostaa sitä. Eli meillä on ollut hyvin kunnianhimoinen ohjelma ja minun on todettava, että tämä on varsin arvostettavaa, miten olemme voineet tehdä yhteistyötä kaikkien osallisten toimielinten kesken niin, että näin lyhyessä aikataulussa olemme saaneet hankkeen päätöksen. Sijoitusrahastot tarjoavat piensijoittajille mahdollisuuden sijoittaa pieniä pääomia hajautettuihin salkkuihin, joita hallinnoidaan ammattimaisesti. Jo aiemmin Euroopan Usitsit ovat osoittautuneet melkoiseksi menestystarinaksi. Nämä yhteissijoitusyhtiöt eivät ole pelkästään Euroopassa myynnissä ja tarjolla, vaan huomattavassa määrin myös Euroopan unionin ulkopuolisilla alueilla ennen kaikkea niitä viedään Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan ja ne nauttivat siellä huomattavaa arvonantoa. Siinä mielessä on ollut tärkeää työstää tätä direktiiviä siten, että tämä korkea arvo standing, joka yhteissijoitusyhtiöillä on, ei kärsisi. Jo aiemmin USITS-direktiiviä eh, on muutettu kahteen otteeseen ja tälläkin kertaa komissio on työstänyt uudistamista varsin huolellisesti. Se on järjestänyt kuulemisprosessin, laatinut vihreän kirjan, esittänyt valkoisen kirjan ja käynyt hyvin intensiivistä mielipiteenvaihtoa kaikkien markkinaosallisten kanssa. Kokonaisuutena komissio on ehdottanut kuutta eri toimenpidettä, jotka ovat alussa mainittujen tavoitteiden täyttämiseen pyrkiviä. Niihin kuuluu ensinnäkin toimiluvan muokkaaminen, toisekseen rajat ylittävien rahastojen sulautumisen helpottaminen, jotta Euroopassa tarjottavien rahastojen määrä olisi pienempi ja näin saataisiin tuo Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen suuri ero rahastojen määrässä muutettua. Kolmannekseen kyse on mahdollisuudesta investoida yhden rahaston varoja toiseen masterfondiin ja hallinnoida sitä. Ja neljännekseen lyhyen, pelkästään kaksisivuisen tiedotteen kehittäminen niin, että se sisältäisi piensijoittajan kannalta tärkeimmät tiedot Key Investor Information ja sitten tuo ilmoittamismenettely, jotta tiedetään, että kun toisessa maassa ei vielä ole toimilupaa, ei tarvittaisi uutta toimiluvan hyväksyntämenettelyä. Ja lopuksi vielä tuo vahvistettu valvontayhteistyö. Rahoituskriisin myötä myös rahastoala on havainnut virheensä. On ollut huomattavia muutoksia ja tältä taustalta on ratkaisevaa, että saamme nopeasti aikaiseksi päätöksen päätöksiä varmistaaksemme sen, että rahastojen uskottavuutta vahvistetaan ja että piensijoittajat saavat jälleen luottamuksensa tällaiseen sijoitusvaihtoehtoon palaamaan. Huomaan, että aikani onkin jo loppunut, siksi haluaisin esittää vain kaksi loppuhuomautusta. Ensinnäkin me olemme asettaneet ryhmän, tai komissio on asettanut ryhmän, jota johtaa De La Rosier, ja se käsittelee valvontakysymyksiä Euroopassa. Toivon, että siellä tehdyt johtopäätökset ja kehitetyt ehdotukset ovat loppujen lopuksi myös komissiossa vahvasti esillä. Ja toisekseen näiden rajat ylittävien fuusioiden kohdalla havaitsemme juuri, että on olemassa erilaista verokohtelua rajat ylittävien sulautumien ja kansallisten sulautumien välillä. Vetoamme, että komissio toimisi tässä, jotta syntyisi yhtäläiset toimintaehdot eikä eriävää kohtelua. Suuret kiitokset. Kiitos. Nyt komission edustaja Herra McReeve, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat jäsenet, voin ilmaista komission tuen parlamentin tekemille ehdotuksille koskien yhteisijoitusyritysmääräyksiä. Tällainen saamamme tulos olisi toivottu sijoitusrahastoalalla nyt kun toimintaympäristö on näin haasteellinen. Olemme käyneet äh, perin, äh, perusteellisen kuulemisen. On määritelty tavoitteet USITS-direktiiville ja komissio halusi yksinkertaistaa äh, USITS-yhteissijoitusyritysten rajat ylittäviä toimintoja niin, että näin saataisiin myös mittakaavaetuja. Kyse ei ole pelkästään kilpailukyvystä. Komissio halusi myös paremmat sijoittajatiedot niin, että kuka tahansa, joka haluaa investoida yhteisijoitusrahastoon, yhtiön, voi tehdä perusteellisen päätöksen näiden tietojen perusteella. Tämän takia tavoitteet komission ehdotuksessa onkin voitu täyttää. Komissio, anteeksi, parlamentti on vaatinut sitä, että annettaisiin niin sanottuja ydinavaintietoja kuluttajille ja otettaisiin huomioon master feeder-rakenteet. Komissio on tyytyväinen yhteispäätösmenettelyn tulokseen, kun ajatellaan niitä lukuja, jotka olivat mukana tässä ehdotuksessa. Meillä on myös tämä yhteinen toimilupa-ajatus. Alun perin aikataulu oli sellainen, että komissio oli varsin huolissaan mahdollisista negatiivisista vaikutuksista, jolla sillä, joita sillä voisi olla, kun ajatellaan yhteistä toimilupaa ja sen vaikutuksia yhteisijoitusyrityksiin. Nyt kun katsotaan taaksepäin, niin voi olla vakuuttunut siitä, että Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean suosittelema päätös oli aivan oikea. Tämä oli perusteltu päätös. Ja tämä oli oikeastaan ainut huolenaihe, joka meillä oli, kun pohdimme yhteistä toimilupaa ja sen käyttöönottoa. Tämä on ollut meille työn pohjana, kun olemme laatineet yksityiskohtaisia sääntöjä, kattavia sääntöjä, niin että takaamme tiedon kulun kattavasti ja saamme tukea jäsenvaltioiden viranomaisilta. Kaikissa vaiheissa sitä tarvitaan ja tarvitaan myös jatkuvaa valvontaa ja täytäntöönpanoa. Komissio voi nyt allekirjoittaa tämän kompromissitekstin. Työ ei kuitenkaan ole vielä päättynyt. Toimiluvan menestys riippuu siitä, että voimme ratkaista jäljellä olevat monimutkaiset kysymykset ja ryhtyä vielä tarvittaviin lisätoimiin. On myös puututtava niihin heikkouksiin, joita meillä on hallinnoinnissa, ja huomioimme viime aikojen vaikean toimintaympäristön. Vaaditaan lisätoimia. Olemme myös ilmaiset huolemme aikataulun tiukkuudesta. Meidän on pohdittava näitä toimia huolellisesti niin, että kaikki asianosaiset voivat ne hyväksyä. Komissio on aloittanut tämän prosessin ja aloittaa sen mahdollisimman pikaisesti. Toivomme totta kai kaikkien osapuolten yhteistyötä mukaan luettuna parlamentti niin, että pääsemme tulokseen. Haluan vielä kerran kiittää esittelijää Wolf Klintsiä yhteistyöstä ja parlamentin tuesta. Kaikki toimielimet voivat olla tyytyväisiä saavutettuun tulokseen näin lyhyessä muutaman kuukauden ajassa. Toivottavasti saamme aikaiseksi hyödyllisiä toimintaympäristön parannuksia EU-ssa. Lopuksi voisin oikeastaan todeta kaksi seikkaa jotka komissio haluaa saavuttaa tämän mietinnön hyväksymisen kautta. Ensinnäkin äh, rajat ylittävät sulautumiset ja niiden veroseuraamukset. Meillä on kansallisia äh, verojärjestelmiä, joilla on omat vaikutuksensa uusiksi yhteisijoitusyrityksiin ja ne vaikuttavat myös sulautumisiin. Usein on myös kielteisiä vaikutuksia verotuksellisesti sijoittajiin. On tarpeen tehostaa valvontayhteistyötä. On myös tehty tiettyjä muutosehdotuksia direktiiviin niin, että saataisiin parannetuksi valvontayhteistyötä. Tällä kriittisen tärkeällä alalla on tehtävä uusia ehdotuksia, jotta saamme johdonmukaisuutta, etenevyyttä tässä asiassa. Komissio voi yhtyä De Rosieren raportin johtopäätöksiin. Siinä nimenomaan korostettiin valvontaviranomaisten yhteistyön merkitystä. Kiitoksia komission jäsen. Nyt kolme minuuttia, Rua Gozes. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin äh, kiittää huomattavasta työstä, jota esittelijämme Wolf Klintz on tehnyt. Hän on saavuttanut laajan sopimuksen talousasioiden valiokunnassa ja puheenjohtaja valtion kanssa se neuvotteli varsin tyydyttävästä kompromissista. Oikeudellisten asioiden valiokunta on antanut lausunnon ja tehnyt tietäväksi ähm, omat huomionsa. Alkuperäinen direktiivi on ollut pohjana, kun kehitetään eurooppalaisia yhteisjätusyrityksiä. Kesäkuussa 2007 6 miljardia euroa oli näiden markkinoiden arvo, yli 70 prosenttia Euroopan markkinasta sijoittajat luottavat näihin tuotteisiin EUnkin ulkopuolella. Tällä direktiivillä pyrittiin vielä kehittämään rahastoja. Muutoksia tehtiin vuonna 2001 ja näin yhteissijoitusyrityksille annettiin uusia sijoitusmahdollisuuksia, mutta jotenkin pullonkauloja sinne jäi. Vierellä kirjalla aja, aloitettiin julkinen keskustelu ja sen jälkeen on valkoinen kirja on tärkeää huomata, kuinka merkittäviä korjauksia nyt tehdään. Merkittävin edistysaskel koskee Euroopan laajuista toimilupaa rahoitusyhtiöitä varten. Näissä ehdotuksissa säännö, säännössä mahdollistetaan rahoitusyhtiöiden yhteinen toimilupa niin, että samalla taataan sijoittajien suoja. Kyseessä on täysimääräinen toimilupa, olemme siitä tyytyväisiä valvontamenettelyt ovat varmasti riittävät, jotta voidaan pyyhkiä pois ilmaissut huolenaiheet. Ehdotuksessa tuodaan myös merkittäviä parannuksia tekniselle puolelle, esimerkiksi mitä tulee ilmoituksiin, rajat ylittäviin sulautumisiin tai rahastojen yhdistämiseen feeder rakenteiden kautta – Tämän edistyksen kautta voidaan myös taata tasa-arvoiset kilpailuolosuhteet kaikkialle Euroopan unioniin. Tähän on lisättävä esittelijän tekemä varaus verokohtelun kannalta, jotta vääristymät vältetään. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt edustaja Lulin kolme minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Direktiivi ehdotus josta parlamentti valmistautuu äänestämään, äh, saa aikaiseksi hyvin sekalaisia tuntemuksia. Herra Clinton on tehnyt jo vuosikausia pitkällistä työtä. Hän on neuvotellut lahjakkaasti, mutta edistys on ollut kovin hidasta. Direktiivissä toki on tiettyjä edistysaskeleita siinä mielessä, että on saatu aikaiseksi parempaa sisämarkkinoiden toimintaa, rahoitusalan toimintaa, ja näin ollen eurooppalainen investointi, eh, sijoitusrahastoala on ollut iloinen tästä edistyksestä. Kuitenkaan mm, parlamentti ei ole ollut aivan täysin vapaa toimimaan, koska tulos on ollut ikään kuin ennalta määritelty, nimenomaan kun ajatellaan tätä yhteistä toimilupaa Euroopan laajuisesti toimilupaa kysymys on täysin puolusteltavissa. Täytyy kuitenkin varmistaa se, että Siihen liittyy riittävät takeet, aivan erityisesti rahastojen valvonnan alalla, silloin kun toiminnat hajautuvat äh, rajojen ylitse eri toimipaikkoihin. Tämä kysymys on kovin monimutkainen ja siihen liittyy myös eriäviä tulkintoja näin ollen on myös käytännön ongelmia, jotka vaikuttavat eurooppalaiseen teollisuuteen ja myös vientiin, joka suuntautuu kolmansiin maihin. Olen jäänyt vähemmistökannalle, mutta en kuitenkaan ole kovinkaan huolissani tästä. Toivon, että näistä johtopäätöksistä voidaan tehdä lopulliset kannanotot ja sitten määritellään se, kuka on vastuussa siitä, että, että tehdään riittävät sopeutukset markkinoiden vaatimien olosuhteiden mukaisesti. Tämä tie ei ole vielä käyty loppuun saakka. Nyt täytyy huomioida, mitä on hiljan tapahtunut. Madoff-skandaali ja sen vaikutukset äh, rahastoalaan. Tämä, nämä kaikki eivät meitä millään äh, tavalla rauhoita. On syytä olla huolestunut. Rahoituskriisi ei säästä myöskään yhteisessä sijoitusyrityksiä ja rahastoalaa. On tehtävä perustavanlaatuisia sopeutuksia niin, että näissä kriisiolosuhteissa voimme tehdä sellaisia valintoja, että vastuusuhteet ovat selkeät ja toisaalta taas valvontaviranomaiset todellakin voivat tehdä tehtävänsä. Tämä direktiivi on oikeastaan tulosta jo kriisiä edeltäviltä kausilta. Nyt kuitenkin ollaan sellaisen kriisin kourissa, jolla on varmasti kestäviä, pysyviä vaikutuksia. Ja kenties voi olla, että tätäkin asiaa pitää sitten miettiä uudemman kerran. Täytyy totta kai suojella sijoittajaa niin, että riskit hajautetaan ja määritellään hyvin tiukat tekstit. Tässä tilanteessa tämän tekstin äänestys on vähän kuin pimeässä hapoilua, hapoilua koska emme tiedä, mitä oikeastaan tapahtuu. Tästä syystä minä äänestän tyhjää, vaikkakin olen allekirjoittanut neuvotellut kompromissitarkistukset. Minusta nämä parannukset ovat varsin kevyitä, kun otetaan huomioon olosuhteet, joissa nyt elämme, joista juuri se teille puhuin. Kiitoksia. Edustaja Kottardi, kolme minuuttia. Presidente, komissario. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat pian äänestämään uudesta <clears throat> direktiivistä, joka käsittelee yhteisijoitusyrityksiä. Kyseessä on erittäin tärkeä direktiivi. Kun nyt katsotaan menneisyyteen ja tulevaisuuteen, se on kaikissa mielessä merkittävä. Ensimmäinen direktiivi annettiin jo melkein 25 vuotta sitten ja näin ollen nyt on säännöksiä koordinoitava paremmin lakia, esityksiä ja hallinnollisia määräyksiä on sovitettava ja päivitettävä merkittävällä tavalla, jotta otetaan huomioon nuo uudet vaatimukset, jotta saadaan lisää liikkuvuutta ja lisää valvontaa. Olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä esittelijä on ollut varsin hyvin käytettävissä. Haluan kiittää häntä. Myös neuvosto on ollut hyvin käytettävissä. Olimme varmasti tietoisia siitä, että käsittelemme asia, joka liittyy tiiviisti finanssikriisiin ja tarvitaan nopeita ja asianmukaisia ratkaisuja. On ehkä tärkeää muistuttaa joistakin asioista, joissa olemme päässeet hyvään sopimukseen ja uskon, että ne tuottavat hyviä tuloksia. Esimerkiksi rahastoyhtiöistä kun ajatellaan sovellettavaa lakia toimivaltaista jäsenvaltiota. Tämä äh, kautta saamme selkeämmän, tehokkaamman, varmemman seurantajärjestelmän. Edelleen komissio äh, on edellyttänyt äh, toisen tason sääntöjä vuoteen 2010 mennessä tämä koskee rahastoyhtiöitä, yhteyshenkilöitä ja niin edelleen niin, että sijoittajat voivat saada täsmällisiä eh, tietoja myös eh, vetomuksen eh, kohdalla silloin, kun rahastoyhtiö ei sijaitse omassa jäsenvaltiossa. On myös myönteistä, että jatkossa yhteistyötä lisätään valvonnassa tehdään kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä sopimuksia jäsenyhtiöiden, sijoitus, yhteisijoitusyritysten ja rahoitusyhtiöiden välillä. Edelleen master feeder-rakenteiden avulla voidaan täysimääräisesti hyödyntää sisämarkkinoita. Meillä on varmasti joitakin eriäväisyyksiä vielä koskien ilmoitusten ajoitusta. Haluaisimme ilmoituksista vielä laajempia edelleen mitä tulee ne arvopaperiesitteen kehittämiseen ja sijoittajan suojaan. On muistettava, että tässäkin halusimme automaattista jakelua arvopaperiesitteen jakamisesta paperimuodossa, eikä ainoastaan niin, että sen pyynnöstä saa. Myös siksi, että se on hyvin suppea on tärkeää, että ensimmäisessä käsittelyssä saamme tämän asian valmiiksi. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Schmidt. Kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies komission jäsen. Haluan aluksi kiittää kollega herra Klintsiä erittäin hyvästä työstä. Näin heitteisinä aikoina kuin tänä syksynä olemme nähneet, on esittelijä onnistunut saamaan aikaan sopivan kompromissin, kuten olemme jo kuulleet jo ilman rahoitusalan kriisiä olisi tämä kysymys hankala käsiväksi. Tiedän sen hyvin, koska minä olen ollut vastuussa Usitsista 2001. Uusitsin tarkoituksena on luoda paremmat ja suuremmat rahastomarkkinat, mutta myös avoimet ja kuluttajaystävälliset markkinat, ja niin on myös pitkälti tapahtunut. Monia esteitä on saatu purettua vuoden 2001 jälkeen ja haluan vain muistuttaa, ettei asia silloinkaan ollut helppo käsiteltäväksi. Se oli vielä ennen Lamfalussi-menettelyä. Esteitä on kuitenkin jonkin verran vielä olemassa ja niihin on nyt puututtava. Markkinoille pääsyä on parannettava, on saatava parempi suoja sijoittajille meidän on saatava master feeder rakenteesta helpompi siihen on helpompi päästä ja valvontamenettely on myös esillä, kuten komission jäsen totesi. Yksi herkkä kysymys on ollut tuo toimilupa management company passport. Olemme kuulleet siitä jo monia näkemyksiä ja tiedämme eri kannat, mutta olen sitä mieltä, että tämä ehdotus on kokonaisuutena hyvä. Kilpailu ja avoimuus on aina hyväksi hyvin järjestäytyneille markkinoille. Eräs tärkeä kysymys on ollut myös tuo eh, yksinkertaistettu esite. Tarvitaan tasapaino tarvittavan tiedon ja tehokkuuden välillä. Liikaa tietoa ei ole hyväksi, mutta ei myöskään liian niukalti tietoa. Ja kyse on myös kielen kielenkäytöstä, sen on oltava ymmärrettävä. Jos me haluamme saada vauhtia rajat ylittävään kauppaan entistä enemmän, on tähänkin kysymykseen puututtava. Tähänkin tarvitaan hyvä tasapaino. Eurooppa tarvitsee hyvin toimivat rahoitusmarkkinat, sen tämä syksy on osoittanut. Uusits on ollut menestyksekäs ja osoittanut, miten se voi olla arvo myös Euroopalle. Jatkakaamme tämän kehityksen tielle, niin tekee myös tämä ehdotus. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Ryan, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, ensiksi haluaisin onnitella herra Klintsiä esittelijänä tästä erinomaisesta mietinnöstä. Hän on tehnyt kovasti, jotta olemme päässeet kompromissiin ja voineet hyväksyä sen. Onneksi olkoon. Korjattu direktiivi vähentää niitä taakkoja ja sitä byrokratiaa, joka ei ole välttämätöntä tässä kysymyksessä. Jotkut jäsenvaltiot ovat olleet hieman varauksellisia. Kuitenkin tämä hanke on saanut laajan tuen. Se on myös hyvä sijoittajille. Niin kuin jotkut puhujat ovat jo sanoneet, avoimet markkinat on hyvä asia. Se voi olla hyvä meille kaikille, jos sitä säännellään hyvin. Usits-sääntely on osoitus siitä, että rahoitusmarkkinat ovat niin integroidut, että tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, yhteistä valvontaa tälläkin alalla. Tämä pätee Eurooppaan ja myös globaalisti. Erityisesti näin kriisin aikana on äärimmäisen tärkeää, että teemme yhteistyötä globaalisti, jotta voimme pyrkiä ratkaisemaan ongelmat. Nyt on suuri merkkipäivä, kun vietämme euron kymmenvuotispäivää ja taloudellinen yhteistyö on aivan uudessa arvossa. Meillä on yhteisvaluutta. Se on tuonut vakautta turbulenssin aikakautena myös omaan kotimaahani. Jos Irlanti ei olisi yhteisvaluutassa, niin olisimme kenties Islannin surullisessa asemassa. Onneksi näin ei ole. Sinn Fein aivan erityisesti on ollut eri kannalla. Jos he olisivat saaneet tahtonsa lävitse, me emme olisi eurossa mukana. Irlanti ei olisi rahaa liitossa ja olisimme yhtä pahassa jamassa kuin Islanti. Monet maat käyttävät nyt hyväkseen sitä, että, että on Lissabonin sopimus hylätty ja on sitten käännetty tämä asia oman propagandan välineeksi. Yritykset tarvivat sitä, että Irlanti on kuitenkin mukana tässä yhteisessä hankkeessa. Kiitos. Um, Tässä oli kommentteja kerrakseen. Herra Purvis, kaksi minuuttia. Uh, Kiitokset puhemies. Kaikki ne ristiriitoinen, joita rahoitusalan säätelyyn tällä hetkellä liittyy ja tarpeeseen säädellä liikaa, äh, niihin kaikkiin tekijöihin nähden tämä on tervetullut, hyvin tasapainoinen, oikeasuhtainen toimenpide. Komissio ja herra Klints ovat tehneet hyvää työtä ja tuen mielelläni tätä mietintöä ja sen ehdottamia määräyksiä. Usitsit ovat oleellinen osa eurooppalaista ja myös skotlantilaista sijoituselämää. Ne ovat hyvin tärkeä säästöväline, ei pelkästään eurooppalaisille investoijille, vaan myös kaikkialla maailmassa. Ja jäljittelyhän on usein melkoinen kohteliaisuus. Jopa Yhdysvalloissa Usitsia voidaan pitää mallina, jota tavoitella. Herra Clint on sisällyttänyt ehdotukseensa monia seikkoja, jotka minusta ovat aivan oikeita, kuten esimerkiksi eriyttäminen uusiin investointituotteisiin ja tekniikoihin niin, että saadaan taattua riittävä suojelun taso. Meidän on ehdottomasti saatava enemmän mittakaavaa etua Eurooppaan. Monet meidän yhteissijoitusyhtiöistämme ovat liian pieniä ja niitä on yhteensä aivan liian paljon, joten meidän on helpotettava sulautumia. Henkilökohtaisesti olisin halunnut tässä mentävän vieläpä pidemmälle. Olisi pitänyt sallia yhteissijoitusyhtiöt eri sijoitustavoitteiden kohdalla niin, että sulautuminen olisi helpompaa ja edellyttäen, että asiakassijoittaja on asiasta riittävän tietoinen. Sitten kolmannekseen tuo toimilupa. Se on hyvä uusi merkittävä määräys, joka sallii suuremman mittakaavaedun tehokkuuden, byrokratian vähentämisen ja tämähän on kaikki tietenkin sijoittajan edun mukaista. Joten tämä uudistaminen on alalle hyödyksi, mutta vielä tärkeämpää on se, että se on hyödyksi sijoittajalle, säästäjälle, ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Niinpä ilolla tuen herra Klintsin mietintöä ja uusit direktiivin uudistusta. Nyt edustaja Beres kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia herra esittelijä teidän tekemästänne työstä ja neuvottelutaidostanne sitoumuksestanne. Yhteissijoitusyritykset eli uusitsit ovat ikään kuin eurooppalaisten rahoitusmarkkinoiden tavaramerkki. Se on hyvä vientituote. Euroopan unionin sisällä kuitenkin Kyseessä on äh, ala, jossa äh, meillä on tuottajamaita ja kuluttajamaita ja molemmat käyttävät eri strategioita. Äh, tämän direktiivin uudistamisen tarkoituksena on näissä olosuhteissa järjestää sisämarkkinoiden toiminta asianmukaisesti näiden uusitsien osalta. Neljä kysymystä. Ensinnäkin kysymys, johon täällä on jo usean kertaan viitattu, nimittäin toimilupa. Komissio täällä juuri sanoi, että se pelkää, että toimilupa on huonosti valmisteltu, mutta hyvä komission jäsen, kyllähän se piti haluta valmistella. Minusta tuntuu siltä, että komission jäsen ei ollut kovin päättäväinen tässä olen iloinen näistä neuvotteluista, jotka aloitettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston aloitteesta, jotta direktiivin tarkistuksen kohdalla hyväksyisimme todellisen toimiluvan, jonka kautta sisämarkkinat pystyvät normaalilla tavalla toimimaan. Toinen kysymys koskee näitä pidätyssääntöjä, mikäli niin sanotun CRD-direktiivin uudistuksessa pankit velvoitetaan pidettävä 5 prosenttia arvopaperistamisesta on, olisi välittömästi ja hyvissä olosuhteissa harmonisoitava tilanne, koska samojen riskien, samojen riskien on samoilla säännöillä hallittava yhteissijoitusalalla. Sitten valvonnasta kolmas kommentti. Kukaan ei varmaankaan epäile pyrkimyksiämme parantaa valvontaa olosuhteita. Odotamme puheenjohtaja Varosan kanssa äh, Jacques de la Rosierin ryhmän johtavan, äh, johtavan ryhmän tuloksia, äh, mutta emme voi kovin kauaa odottaa ryhmän päätösten toimeenpanoa. Sillä tulee olemaan vaikutuksia toimijoiden, tuottajien ja kuluttajien toimintaan olisi siis vastattava valvontahaasteisiin pian tällä alalla. Viimeinen huomio verotuksesta. Esittelijä tästä sanoikin jotakin. Komissio on sitoutunut tähän työhön. Verotuskohtelun takana pilkistää protektionismi, josta meidän olisi päästävä eroon. Komission olisi tehtävä aloitteita, jotta useitsen alalla meillä olisi verotus, jonka, joka mahdollistaa näiden tuotteiden vapaan liikkumisen ilman protektionismia. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Starkevich Uute. Aš taip pat norėčiau pabrėžti mūsų pranešėjo pono Wolfo e, Klinso puikų darbą ir gebėjimą surasti. Voisin yhtyä kollegoiden sanoihin ja kiittää esittelijää siitä, että ollaan päästy sopivan kompromissiin. En kuitenkaan ole täysin tyytyväinen tähän mietintöön. Ensinnäkin jäsenvaltioiden on laadittava lainsäädäntöä sillä kielellä, jota yleisesti tällä rahoitusalalla käytetään, eli siis englannin kielellä. Tämä varmasti sitten tarkoittaa lisätaakkaa yrityksille. Ei ole minusta oikeutettua antaa tällaista etusijaasemaa asemaa tietylle kielelle, tässä tapauksessa englannin kielelle. Minusta ei pidä synnyttää minkäänlaista ylimääräistä oikeudellista taakkaa kielen valinnalla. Minusta yritysvastuu ja kilpailuolosuhteet pitäisi määritellä selkeästi. Szanowni Państwo, poprawa efektywności mechanizmu... Kiitokset, puhemies. Nämä uusitsit ovat sellaisia, että minun mielestäni näiden tulisi olla arvopaperialalla parlamentin todellinen painopistealue. Tarvitsemme enemmän hyötyä tästä Euroopalle, enemmän kilpailukykyä, alhaisemmat kustannukset sijoittajille ja samaan aikaan korkean suojelun tason. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että tämänhetkinen esite on korvattava ilmaisella asiakirjalla, joka sisältää oleelliset avaintiedot sijoittajalle. Lisäksi on tärkeää, että että otetaan huomioon rahastojen verotus, työstetään sitä ennen kaikkea tätä verotuksellisesti huonompaa asemaa. Olen myös sitä mieltä, että tämän toimiluvan käyttö on hyväksi. Nimittäin näin hallintoyhtiö voi tarjota palveluja koko Euroopan unionissa. Näin saadaan aikaan todella yhteiset markkinat rahastoille. Kiitoksia. No, Kiitoksia. Nyt komission jäsen, jos haluatte vastata, teillä on puheenvuoro. Vielä kerran voin todeta, kuinka tärkeänä pidän parlamentin äh, hyväksyntää, joka mahdollistaisi äh, konsensuksen. Niin kuin sanottiin, tarina ei ole vielä lopussa. Vielä vaaditaan paljon työtä. Jäsenvaltioillakin on tehtävänsä siirtää tämä kansallisen lainsäädäntöön uusien sääntöjen muodossa. Puhumme siis kaudesta ennen kesää 2011. On myös saatava sääntelyjärjestelmä, viranomaiset ja myös yhteinen toimilupajärjestelmä. Komissio tekee oman tehtävänsä, jotta voimme helpottaa näiden sääntöjen täytäntöönpanoa ja varmasti saamme tällä tarvittavat parannukset aikaiseksi. Kiitoksia. Nyt herra Klints, kaksi minuuttia. Äh, Haluaisin olla samaa mieltä komission jäsenen kanssa siitä, ettei tietä ole todellakaan kuljettu vielä loppuun. Nyt on kyse täytäntöönpanoon käymisestä ja yksi syy, miksi me olemme neuvoston kannalta vaatineet aika tiukkaakin aikataulua, on sen varmistaminen, ettemme halua odottaa liian pitkään täytäntöönpanon kanssa, vaan saada siihen vauhtia, koska tiedämme, että markkinat muuttuvat, ne laukkaavat eteenpäin. Jos me kuljemme aina perässä, emme saavuta tavoitteitamme kokonaan tai ollenkaan. Tämän päivän keskustelu on osoittanut, että puoluerajat ylittäen me olemme samaa mieltä siitä, mikä kompromissiksi on muodistunut. Olen kyllä ymmärtänyt, että Astrid Lyllinger näkee asian hiukan toisin Suhtaudun kuitenkin aika luottavaisesti siihen, että tulevaisuus osoittaa hänen huolenaiheensa Luxemburgin tulevaisuudesta yhtenä keskeisenä sijoituspaikkana Euroopassa ei varmaankaan Luxemburgin kohdalta tarvitse olla peloissaan. Päinvastoin uskon, että tämä uusi uusits direktiivi antaa mahdollisuuksia myös Luxemburgille. Pervanche Beres on aivan oikeassa. Kyse on todellakin siitä, että vihdoinkin saadaan sisämarkkinat aikaiseksi myös sijoitusyhtiöille ja sijoitusrahastoille. Tämä on yksi esimerkki siitä, että me puhumme sisämarkkinoista, mutta monilla, monilla kohdin se ei ole vielä toteutunut. Näin on saatu aikaiseksi uudet, kunnianhimoiset yhteistyön muodot myös valvontaviranomaisille. Se on kiistämätöntä, mutta se olisi hoidettava joka tapauksessa. Myös muilla aloilla valvontaviranomaisten on tehtävä luottamuksellisempaa, rakentavampaa yhteistyötä kuin tähän asti. Ja jos USITS-direktiivin myötä voidaan kokonaisuutena painostaa niin, että se toteutuu, sitä parempi. Nämä yhtäläiset toimintaehdot, joihin komission jäsen puuttui, vaativat vielä monia toimia, mutta kaikkien edun mukaista on, että se toteutuu. Mutta itse alankin on vielä hiukan tehtävä läksyjensä. Komissio on aivan tietoisesti jättänyt tuon fund processing aiheen käsittelemättä, koska me luotamme siihen, että ala täyttää lupauksensa hoitaa tämän kysymyksen ilman lainsäädäntöpainetta. Se on työstänyt sitä jo aika pitkään, mutta toistaiseksi emme ole vielä saaneet mitään konkreettista pöydälle. Toivottavasti näin on pian, koska muutoin meidän on pakko lähitulevaisuudessa tarttua tältäkin osin toimeen. Ja lopuksi haluaisin kiittää en pelkästään komissiota, vaan myös neuvostoa yhteistyöstä ja aktiivisesta tuesta Haluan kiittää kaikkia eri puolueiden ryhmien edustajia Beresiä, Gotardia, mutta myös Astrid Lyllingiä, joka on ajanut aina omia etujaan, mutta ollut myös valmis tukemaan kompromissia. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Istunto keskeytetään. Jatkamme kello 10.